toteuttaa rauhanomaisesti ja suojella myöskin tarkkailijoita ainakin tuohon sunnuntaihin saakka, tietysti se sunnuntain jälkeenkin. Grazie. Ora l'ordine del giorno reca la relazione. Kiitos. Olemme päässeet eteenpäin esityslistalla. Seuraavaksi esit äh, on Ivo Beletin mietintö julkisen yleisradiotoiminnan digitaaliaika, kaksoisjärjestelmän tulevaisuus. Kiitos äh, puhemies. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Tämä päätöslausuma, joka toivon mukaan hyväksytään, on hyvin merkittävä ja tärkeä signaali. Se eh, osoittaa, että me olemme keskustelleet tästä tyyppisestä, tyypillisestä eurooppalaisesta mediamallista, jossa meillä on sekä julkinen että kaupallinen lähetystoiminta. Ja tämä tällainen kaksosjärjestelmä on hyvin tyypillinen eurooppalainen, koska sitä on tuskin lainkaan USAssa, Japanissa saatika sitten Kiinassa. Tämä tällainen kaksoismediajärjestelmä meillä on lähes kaikissa jäsenvaltioissa ja se on osoittanut myös, että se antaa parhaata takuutta median monimuotoisuudelle, riippumattomille toimituksille ja lehdistön vapauksille ylipäätään. Ikävä kyllä tämä malli on nyt suurten paineiden alaisena. Ja nämä paineet tulevat monista suunnista. Ensinnäkin nämä suuret leikkaukset ja säästöt, joita viranomaiset tekevät. Mutta paineita tulee myös yksityisiltä mediayrityksiltä ja julkisilta ää, äh, yleisradiotoiminnolta ja julkinen yleisradiotoiminta pitää tätä epäreiluna kilpailuna, kilpailua, joka tapahtuu nimenomaan internetin kautta. Ja sen vuoksi nyt monissa maissa julkisella yleisradiotoiminnalla on vaikeuksia selvitä. Ja sen vuoksi tässä nyt käy ilmi tämä herkkä pitkä tasapaino tässä kaksoisjärjestelmässä. Ja meidän täytyy nyt tehdä kaikkemme ja lyödä rumpua sen edestä, että tämä eurooppalainen julkinen ja kaupallinen lähetystoiminta ja kaksoisjärjestelmä säilyy ja että se säilyy myös tulevaisuudessa. Sen vuoksi me tarvitsemme tiettyjä toimia ja nämä toimet me olemme sitten muotoilleet tässä päätöslauselmassa. En tiedä, oletteko te tietoisia siitä, mutta kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet Euroopan neuvoston puitteissa neuvostos- e, e, Euroopan neuvostossa siihen, että huolehditaan medioiden vapaudesta ja siihen sisältyy sitten myös julkisen yleisradiotoiminnan pitkän aikavälin rahoitus. Ja tämä merkitsee sitä, että että meidän Euroopan parlamenttina täytyy muistuttaa kaikkia 27 jäsenvaltiota tästä sopimuksesta, jonka he ovat allekirjoittaneet ja että heidän täytyy noudattaa sitä. Monimuotoisuus medioissa ja lehdistön vapaus on tärkeä osa meidän demokratiaamme. Ja sen vuoksi me haluamme tällaisen median monimuotoisuuden valvonta- ja monitorointijärjestelmän. Tämä on komission aloite ja tämä on hyvin näppä näppärä äh, järjestelmä, joka äh, voi toimia tällaisena liikennevalona äh, tietyillä alueilla, jossa median monimuotoisuus on nimenomaan joutunut ongelmiin. Ja sitten lopuksi sokerina pohjalla. Kaikkein tärkein tehtävä tämän päivän medialle tapahtuu online digitaalisesti internetissä. Ja kun me näemme nyt tämän lisääntyvän vihollisuuden, äh, joka liittyy julkiseen yleisradiotoimintaan internetissä, se on äh, huolestuttavaa kansallisessa politiikassa ja medioissa on ehkäpä unohdettu se, että viime vuonna tehtiin selkeät sopimukset online-toiminnasta julkisessa yleisradiotoiminnassa ja on tärkeää, että tätä sopimusta noudatetaan. Minusta meidän pitäisi laatia malleja, jotka liittyvät hakukoneisiin ja, ja internet-palvelimiin, jotka tuovat sitten oman kortensa tähän kekoon. Minusta me emme saa enää olla sivupolulla, koska jos me niin teemme, niin sitten me yhtenä kaunina päivänä huomaamme, että Google, YouTube ja Apple ovat ottaneet käsinsä kaiken ja kaikki mediat, ja se ei ole hyväksyttävää. Kiitos. Kiitokset ja sitten siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Kolme puhujaa. Mikolasik ensin, olkaa hyvä. Eh, grazie eh, eh, per la parola. Vážený, vážená pani predsedkynia, vážené kolegyne, vážené... Arvoisa puhemies, rakkaat kollegat, Euroopan unionissa meidän on luotava tasapaino mielipiteiden, il, mielipiteiden ilmaisulle ja tässä tarvitaan siis tasapainoa äh, julkisen ja kaupallisen median välille. Ähm, täytyy turvata ilmaisun vapaus ja äh, luoda myöskin edellytykset kilpailulle. Ei ole aina helppoa äh, noudattaa ja kunnioittaa vain yhtä tekijää, vaan on hyvin tärkeää, että katsotaan, kuinka julkinen media on edustettuna kansallisella tasolla. Tasapaino julkisen ja kaupallisen median äh, edustuksessa internetissä on asia, jonka pitäisi olla todella etu äh, sijalla EU:ssa ja kaikkien osapuolten pitäisi tehdä yhteistyötä, äh, jotta voitaisiin todella antaa totuudellista ja kiinnostavaa tietoa näin. Ja vielä lopuksi haluan sanoa, että lehdistövapaus on todella demokratian pohja. Grazie. La parola all'onore. Kiitokset. Esten Ehrenhauser. Kiitos. Minusta kaksos mediajärjestelmä Euroopassa on kansanjärjestelmä. On tärkeää, että meillä on yhtäältä julkinen yleisradiotoiminta ja toisaalta sitten yksityiset lähetykset, markkinapohjaiset. Ikävä kyllä todellisuus on kuitenkin toista, jos me katsomme tätä yksityistä kaupallista puolta, niin sillä on suuri massiivinen monopolisointi, suuntaus ja tämä on hyvin vaarallista sen vuoksi, että se on taloudellisesti hyvin vahva. Toisaalta meillä on sitten julkinen yleisradiotoiminta, joka ei kuitenkaan ehkäpä hoida oikein täysin sitä tehtäväänsä, mikä sillä on liittyen esimerkiksi äm, toimitukselliseen sisältöön. Eli ei tämä voi tällä tavalla toimia. Esimerkiksi Itävallan äh, tilanteesta voin sanoa, että ää, äh, yleisradiotoiminta siellä ei ole niin monimuotoista. Äh, Eli ei ainakaan tällä hetkellä voi sanoa, että mediavapaus olisi täysin vallalla. Ja mitä Euroopan unioni voi sitten asialle tehdä, niin tällainen ennakkovaroitusjärjestelmä monopolisointiyrityksille monopolisointiyritykselle on ehkäpä ihan hyvä lähtökohta. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten edustaja Roitova. Kiitos kaksi asiaa, jotka liittyvät tähän keskusteluun. Audiovisuaalisten palveluiden direktiivi parantaa yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä ja suojelee lapsia sopimattomilta ohjelmilta ja mainonnalta, mutta jäsenvaltiot eivät ole kurinalaisia tämän täytäntöönpanossa maassa, niin tämä tuli sovellukseen vasta viime kesäkuussa. Meidän on yksinkertaistettava audiovisuaalisten töiden oikeuksien rajat ylittävää ostamista. Ja olen saanut selville, että komissio tulee tekemään lakialoitteen ensi vuonna, mutta keskittää sen vain musiikkiteoksiin, ei audiovisuaaliselle alalle. Minä haluaisin kysyä, korjaavatkohan tämän ongelman vai pitääkö meidän Euroopan parlamentissa valiokunnissamme ryhtyä tätä tekemään. Artikla 34 on kyseessä. Grazie. La paro... Kiitokset sitten edustaja Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Eh, chcel by som... puheenjohtaja, haluan tukea esittelijän ponnisteluita aloittaa keskustelut eh, mediakysymyksestä täällä parlamentissa. Tämä on hyvin tärkeä kysymys tänä digiaikana. Muutokset ovat hyvin nopeita ja mediaympäristö monissa maissa on hyvin erilainen. On julkista ja yksityistä mediaa ja niiden osuudet vaihtelevat eri jäsenvaltioittain. Joskus yksityinen media ei ole yhtenäinen ja joskus median ympäristö ei ole selkeä ja yhtenäistä ja media kaiken kaikkiaan ei pysty antamaan selkeitä viestejä kansalaisille. Kuitenkin poliittisten viranomaisten ähm, rooli usein on sekaantua äh, julkiseen radiolähetystoimintaan äh, samalla tavalla kuin myöskin yksityisellä puolella tätä samantyyppistä valvontaa ja seurantaa toteutetaan. Meidän täytyy taata rahoitus ja myöskin taata toimittajien vapaus niin, että heistä ei millään lailla suitsita ulkoa käsin, vaan että he voivat itse valvoa ja kontrolloida toimintaansa, koska heidänhän pitää olla niitä, jotka päättävät, mitä lähetetään, ja tämä on se tärkeä muutos, joka on saatava aikaan. Grazie. Eh, ora la parola per la commissione. Kiitokset ja sitten eh, komission puheenvuoro edustaja Damanaki. Madam President. Kiitos puhemies. Komissio tervehtii Euroopan parlamentin mietintöä julkisesta yleisradiotoiminnasta digitaaliaikana kaksoisjärjestelmän tulevaisuudesta. Mietintö on tasapainoinen tekstissään, kun se tukee tätä kaksoisjärjestelmää. Siinä on siis mahdollista olla kaupalliset ja julkiset palveluntuottajat rinnakkain. Tämä rinnakkaiselo on ominaisuus, joka erottaa eurooppalaisen audiovisuaalisen markkina-alan muista, ja mietinnössä todetaan tämä. Julkisen yleisradiotoiminnan oikeutus toteaa, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus järjestää yleisradiotoimintansa siinä määrin, että rahoitus ei vaikuta kauppa- ja kilpailuolosuhteisiin markkinoilla. Jäsenvaltiot voivat siis määritellä rahoitusperusteet yleisradioilleen, kunhan EU-valtiotukisääntöjä noudatetaan. Olemme samaa mieltä mietinnön pääosista, että yleisradioiden pitää voida käyttää mahdollisuuksia, jotka niitä jo tar- jotta niitä tarjotaan digitalisoidinnin yhteydessä – teknologisen neutraliteetin periaatteen mukaisesti. Vuonna 2009 komissio esitti suuntaviivansa asioissa yleisradioille. Meillä on muutamia kommentteja mietintöön kahteen kohtaan erityisesti, mitä tulee Euroopan neuvoston standardien valvontaan. EUlla ei ole toimivaltaa yleisradiotoimintaan. EU-jäsenvaltiot eivät voi antaa mandaattia Euroopan audiovisuaaliselle observatorialle, tarkkailuelimelle, eikä komissiokaan voi tehdä näin. Toiseksi mietinnössä ehdotetaan, että jotkut jäsenvaltiot olisivat epäonnistuneet siinä, että ne eivät edistäisi eurooppalaisia teoksia Tätä eivät tue kuitenkaan komission viimeaikaisten tutkimusten tulokset direktiivien soveltamisesta. Mietinnössä sanotaan, että yleisradioyhtiöillä menee oikeastaan aika hyvin sen suhteen, miten eurooppalaista ohjelmatuotantoa tuetaan. Yleisradiot, niiden pitäisi olla innovoivia voimia uusien formaattien käyttöönotossa sekä teknisesti että ohjelmien käyttöönotossa, jos halutaan vasta muualta tulleisiin haasteisiin. Olemme pitkälti samoilla linjoilla ja odotan hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa näissä asioissa siinä juridisessa kehyksessä, jotka perustamissopimukset meille antavat. La discussione chiusa e... Keskustelu on päättynyt. Äänestys on torstaina kello 12. Ja tänään mukaan seuraavaksi Christian